tästä aiheesta. Tähän aiheeseen on puututtava turvallisuussyistä, mutta myös siksi, että halutaan suojella kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa olevia vankeja kautta Euroopan. Olen tehnyt tarkistuksella pyrin välttämään radikalisoitumista vankiloissa ja olen esittänyt muutamia tarkistuksia, joiden kautta ehkä voitaisiin parantaa sitä, että tunnustetaan tämä tilanne kautta jäsenvaltioiden. Erityisesti komission ja jäsenvaltioiden olisi vertailtava kokemusta, joka saadaan siitä, että erotellaan vangit vankilassa niin, että radikalisoituminen ei leviä. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on tuore järjestelmä, jossa ääriliikkeiden jäsenet ovat eri oloissa. Näin pyritään estämään se, että ääriliikkeiden propaganda leviää laajasti kaikkein haavoittuvaisimpien suuntaan vankilan loppuosissa. Esimerkiksi ääriliikkeiden materiaali ja tiimit, jotka liittyvät terrorismi-iskuihin. Ja myöskin ennaltaehkäisevän toiminnan opettaminen vanginvartijoille. Näiden toimien ja muiden toimien menestystä pitäisi pohtia kautta jäsenvaltioiden. Tämä olisi komissiolle sopiva tehtävä ja parhaita käytänteitä on vaihdettava, kun se vain on mahdollista. Yksi asia vielä lopuksi. Tästä mietinnöstä mielestäni on tärkeää, ettei käytetä valiokunta – aloitteisia mietintöjä siihen, että moititaan yksittäisiä jäsenvaltioita. Vankilaolot ovat hyvin samantapaisia kautta EUn. Mielestäni ei ole hyvä, että yksittäiset jäsenvaltiot nostetaan esiin. Kyllä tässä on kysymyksiä, joihin meidän kaikkien tulisi puuttua yhdessä. Asia ei ratkaista sillä tavalla, että osoitellaan sormella tiettyä jäsenvaltiota, mutta muuten hyvä, että laajalti varjoesittelijät ovat samoilla linjoilla. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijän kanssa tulevissa kokouksissa. Kokoukset ovat olleet tähän mennessä oikein rakentavia ja hyviä. Varmasti löydämme hyvät rakentavat kompromissit. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Alten nimissä edustaja Jesek. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa sanomalla, että uskon, että kaiken kaikkiaan tämän mietinnön lähtökohta on tasapainoinen. Meidän ryhmämme esitti useita tarkistuksia mietintöön, mietintöön, jotta voitaisiin puuttua ennen kaikkea tilan puutteeseen, koulutukseen ja tukeen vangeille ja vanginvartijoille sekä radikalisoitumisen torjumisen vankiloissa. On hyvin tärkeää taata turvalliset ja asianmukaiset olot vankiloissa, ei pelkästään vangeille, vaan myös henkilökunnalle ja muille tukevalle, tukihenkilökunnalle. Kuten tarkistuksessa sanomme, vankien määrä on ylittänyt käytössä olevien paikkojen määrän kolmannessa eurooppalaisista maista, kolmasosassa eurooppalaisista maista. Meidän pitäisi siksi keskittyä tämän ongelman ratkaisemiseen, pitäisi tehdä rakentavia ehdotuksia, joita voitaisiin käyttää jäsenvaltioissa tehokkaasti. Tilan puute vankiloissa vaikuttaa vaikeuttaa ennen kaikkea turvallisuustilannetta vankiloissa ja lisäksi se vaikuttaa kielteisesti myös terveydenhuoltoon ja vankien kouluttamiseen, mikä on este heidän integroitumiselleen uudelleen yhteiskuntaan. Tässä kontekstissa rakenteellisten esteiden poistaminen ja käytännön taitojen kehittäminen on keskeistä, jotta voidaan varmistaa, että vangit voidaan integroida uudelleen yhteiskuntaan niin, että rikoksen uusinta ja edelleen tilan puutteen paheneminen voidaan estää. Radikalisoitumisesta monet kollegat ovat puhuneet. Se on erityisen huolestuttava ilmiö ja meidän on tehtävä kaikkemme sen estämiseksi. Tässä kontekstissa vanginvartijoiden kouluttaminen pitäisi olla prioriteetti. EU on antanut varoja käyttöön eurooppalaisen turvallisuusagendan puitteissa, jotta voitaisiin tukea vanginvartijoiden koulutusta radikalisoitumisen torjumisen eteen. Pitäisi koulutuksessa ennen kaikkea kestää, keskittyä siihen, että tunnistetaan radikalisoituminen ja voidaan estää radikalisoitumista kouluttamilla ja vuoropuhelulla. Tämän lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi käyttää täysimääräisesti näitä radikalisoitumisen estämisen osaamiskeskuksia. Ja haluaisin korostaa, että vankien oikeuksia pitää aina suojella ja on tärkeää pitää mielessä ennen kaikkea lasten edut. Lapset pitäisi pitää erillään aikuisvangeista kaikissa olosuhteissa, mukaan lukien vankien siirtojen aikana kollegat, Euroopassa on e- yhä aivan liian paljon vaan sellaisia vankiloita, jotka vastaavat Englannin sisäministerin lausuntoa siitä, että vankilat ovat paras tapa tehdä huonoista ihmisistä vieläkin huonompia. Joten meidän on tehtävä yhdessä tästä mietinnöstä hyvä. Kiitän siksi esittelijä ja varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Kiitos edustaja. Seuraava edustaja, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Uh, this... Ogunus. Kiitos puheenjohtaja. Tässä mietinnössä pyritään parantamaan vankiloiden yleistilannetta kautta Euroopan ja ryhmämme GUNGL suhtautuu tähän siksi myönteisesti. Tarkistuksillamme pyrimme korostamaan erityisesti ihmisarvoa, erityisesti tai esimerkiksi niin, että vangit pääsisivät helpommin omien kotiensa lähelle vankiloihin näin uudelleen integrointi yhteiskuntaan samoin kuin vierailut kävisivät helpommin. Vankilan henkilöstölle pitäisi tarjota hyvät elinolot. Tästä olisi hyötyä myös vangeille. Kaiken kaikkiaan suhtaudumme mietintöön myönteisesti. Kiitos. Kiitos. Viimeisenä varjoesittelijänä Eva Jolie vihreiden nimissä. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle eli rouva Bergeronille tästä mietinnöstä. On merkittävää, että valiokunta-aloitteeseen mietintöön tulee 284 tarkistusta. Voin todeta, että on suurta yksimielisyyttä ryhmien välillä, jos nyt oteta näitä ääriryhmiä huomioon. Me haluamme kaikki parantaa vankilaoloja, vähentää vankiloiden tilan puutetta ja me kaikki ymmärrämme, että vankilassa pitää myös ottaa huomioon integroituminen takaisin yhteiskuntaan, ei pelkästään rankais, rangais, rangaistus. Ja lisäksi on tärkeää huolehtia heikoimmassa asemassa olevista henkilöistä, pitää hoitaa terveydenhuolto on tarpeen myös ensisijaistaa vaihtoehtoiset rangaistukset. Pitää yrittää pitää yllä perhesiteitä ja pitää ottaa huomioon lasten edut sekä estää rikoksen uusimista ja parantaa vanginvartijoiden työolosuhteita. Me vihreinä hieman olemme huolissamme siitä, että Kyllä pitäisi miettiä sitä, pitääkö, e, pitäisikö eristää radikalisoituneet. Monet maat käyttävät jo tätä järjestelmää. Pitää katsoa, mikä on paras käytäntö. Minä olen myös sitä mieltä, että meidän on puututtava pitäisikö ehkä kannabiksen käyttö dekriminalisoida, eli tehdä ei rangaistavaksi, jotta voitaisiin vähentää vankien määrää. Ja lisäksi pitäisi katsoa oikeutta saada yksittäisselli. Tämä mietintö varmasti auttaa meitä tekemään kompromisseja helposti, joten odotan innolla yhteistyötä kaikkien kanssa. Kiitos you very much. If the... Kiitos oikein paljon. Jos esittelijä ei halua mutta puheenvuoroa kiittäisin häntä ja varjoesittelijöitä kovasta työstä. Valiokunta-aloitteinen mietintö, mutta tarkistuksia on tehty paljon. Ai, haluatte käyttää vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. No, ihan vain haluaisin todeta, että olemme samaa mieltä kaikki. Ja lisäksi haluaisin sanoa, että radikalisoituminen on meille nyt huolenaihe, mutta tämä radikalisoituminen liittyy myös tilanpuutteeseen vankiloissa ja siihen, että vangeilla ei ole muuta toivoa, muuta toivoa kuin radikalisoituminen. Radikalisoituminen avaa siis heille vaarallisia mahdollisuuksia. Eli tämä vankiloiden tilan puute ja huonot vankilaolot ovat tässä tämän kaiken pahan juurena. Olen samaa mieltä siitä, mitä Rova Joli sanoi. Radikalisoituneiden eristäminen, siinä piilee sellainen riski, että he radikalisoituvat entisestään, joten pitäisi kyllä kiinnittää huomiota kouluttamiseen ja henkilökohtaisen tukeen, eikä heitä pitäisi eh, pitää pelkästään hirviöinä. On tärkeää kouluttaa vanginvartijoita, sillä he ovat he, niitä, jotka tunnistavat haavoittuvat ja alt, radikalisoitumiselle alttiina olevat henkilöt. Kiitos kaikille tästä yhteistyöstä. Kiitos paljon. Kiitos teille ja varjoesittelijöille. Kuten sanoin, paljon työtä on tehty tämän mietinnön eteen. Äänestys 21. päivä kesäkuuta. Nyt siirrytään esityslistalla kohtaan 10 kansainvälistä suojelua koskeva unionin yhteinen menettely. 13. päivä heinäkuuta komissio esitti toisen uudistuspakettinsa koskien yhteiseurooppalaista turvapaikkajärjestelmää, mukaan lukien turvapaikkamenettelyiden asetus. Ehdotus korvaisi direktiivin 2013-32 yhteisistä menettelyistä, jolla myönnetään kansainvälinen suojelu 26. kesäkuuta 2013 päivä. Koordinaattorit, kuten kaikki tiedämme, nimesivät Laura Ferraran esittelijäksi. Hän on nyt konsultoinut laajasti Euroopan ja kansallisen tason sidosryhmiä viime kuukausien aikana. Ja tänä päivänä hän on valmis esittelemään mietintöluonnoksensa. Laura saa puheenvuoron ensin esittelyä varten ja sen jälkeen keskustelu. Bene, grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijäkollegoita, joiden kanssa olemme tehneet hyvää työtä näinä kuukausina. Työ on ollut monimutkaista, asetus on tekninen ja tämä on äärimmäisen tärkeää yhteisen turvapaikkajärjestelmämme kannalta. Kiitän myös komissiota, joka oli hyvin käytettävissä. Meillä oli useita tapaamisia, joissa kävimme läpi artikla artiklalta koko lainsäädäntötekstin logiikka läpikäyden. Ja haluan kiittää kaikkia kansalaisjärjestöjä, muita sidosryhmiä, joita tapasimme näinä kuukausina. Saimme niiltä merkittäviä kommentteja ja ehdotuksia. Ja haluaisin vielä kiittää. Siis kävimme lukuisissa jäsenvaltioissa, Saksassa, Ruotsissa, Ranskassa, tietenkin myös Belgiassa. Tapasimme sekä valtiosta riippuvaisia että riippumattomia tahoja, jotta ymmärtäisimme menettelyitä, joita näitä näissä maissa sovelletaan, minkälaisia hyviä käytänteitä on. Ja pyrimme ymmärtämään, miten nämä eri tahot ymmärtävät lainsäädäntötekstiä ja minkälaisia kommentteja niillä tähän on. Kaikista tapaamisista kävi ilmi, että on tärkeää taata tasa-arvoinen pääsy tähän kansainvälistä suojelua koskevaan unionin menettelyyn. On taattava menettelytakeet ja perusoikeudet yhtäältä ja toisaalta menettelyjen tehokkuus. Usein tämä aiheuttaa vastaanottokeskuksissa skismaa se, että tilanteet polkevat paikallaan ja turvapaikanhakijat joutuvat usein odottamaan yli vuodenkin ennen kuin heidän juridinen asemansa tunnustetaan. Eli kun, ennen kuin he saavat tietää, saavatko he kansainvälistä suojelua vai eivät. Ja tämä aiheuttaa myös valtavaa taakkaa jäsenvaltioille, jotka vastaanottavat turvapaikanhakijoita. Esimerkiksi taloudellista taakkaa siinä, että nämä henkilöt voidaan kuukausien ajan pitää arvokkaissa oloissa. Tässä pyritään siis takaamaan tasapaino näiden äsken mainitsemieni asioiden välillä. Ja myös pyritään siihen, että kustannuksia voitaisiin alentaa. Olisi kaikkien kannalta järkevää, että kansainvälisen suojelun hakemukset käsiteltäisiin säännöllisessä ajassa. Ja, ja tämä pätee sekä niihin hakemuksiin, jotka ovat perusteltuja, että niihin, jotka ovat selkeästi perusteettomia. Nekin pitää pystyä käsittelemään nopeammalla tavalla. Näin voidaan rajoittaa turvapaikkamenettelyihin liittyviä kustannuksia. On tärkeää siis taata oikeanlainen käsittely menettely. Meillä on erilaisia menettelyluokkia ja on tärkeää, että löydetään oikea keino ja kanavoidaan sitten äh, turvapaikkahakemukset oikeisiin paikkoihin ja käsitellään oikealla tavalla. Tärkeää on, että hakemukset käsitellään yksi, yksittäin tapauskohtaisesti niin, että perusoikeuksia suojellaan aina. Olen esittänyt lukuisia tarkistuksia. Ja mietinnössä ensinnäkin käsitellään käsiteltäväksi ottamista, vapaaehtoisuutta tai velvoittavuutta. Monissa maissa se, että käsiteltäväksi ottaminen on pakollista, tuo mukanaan lisää vaiheen. Ja tämä pidentää käsittelyaikoja edelleen, koska tähän lisätään todella lisävaihe ja tätä kautta myös kustannukset nousevat. Se, että hakemus käsitellään oikein, ta, oikein takaa myös sen, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan oikealla tavalla. Kolmannen turvallisen maan äh, rooli täytyy myös muistaa ja käsiteltäväksi ottamisessa – ei pitäisi vielä soveltaa turvallisen kolmannen maan tai ensimmäisen maan käsitettä. Tässä ei pitäisi noudattaa EU- ja Turkin välistä mallia. Kun katsotaan sitten komission lainsäädäntötekstiä, tämä vaikuttaa aika rankaisevalta lähestymistavalta. Kuten aikaisemmin sanoin, on tärkeää, että käytetään oikeaa menettelyä jokaisessa tapauksessa Nopeutettu menettely voi olla hyödyllinen myös niissä tapauksissa, joissa hakemus on selkeästi perusteltu. Eli ei pelkästään tapauksissa, joissa hakemus on selkeästi perusteeton. Tässä on poistettu viitteet Dublinin velvoitteista. Tässä viitataan nyt selkeästi perusteltuihin tapauksiin ja on tärkeää, että annetaan jonkinlainen aikajana, jona päätös on tehtävä hakemusten osalta. Olen ottanut käyttöön kahdenlaisia nopeutettuja menettelyitä, pakollisia ja vapaaehtoisia kun kyseessä olisivat pakolliset menettelyt, kyseessä on kolmas turvallinen lähtömaa, ja tältä osin pyydän täyttä harmonisointia EUn tasolla ja luetteloa näistä valtioista, joita sovellettaisiin kautta EUn. Sitten äh, vapaaehtoinen käsittely koskisi sitten muita maita. Eli jäsenvaltiot voisivat itse päättää, toimiako vai ei. Sitten rajamenettely. Pyydän, että sitä ei sovellettaisi koskaan äh, alaikäisiin, tulivatpa he äh, täysikäisen seurassa tai yksin. Sitten velvoitteiden odottamatta jättäminen olen halunnut vähentää tässä rankaisevaa luonnetta. Haluan, että jäsenvaltiot voivat pitää hakemusta pois vedetty, niin tämä sitten aiheuttaisi tiettyjä velvoitteita niiden suuntaan. Kuten sanoin, pitää taata se, että menettelyt, menettelytakeet ja perusoikeudet toteutuvat samalla kuitenkin taaten järjestelmän tehokkuuden. Haluan vielä ottaa esille kolme asiaa. Täytyisi katsoa ja tuoda minimiin tapaukset, joissa olisi kyseessä automaattinen keskeyttäminen Tästä koituisi valtavat kustannukset jäsenvaltioille ja tässä syntyisi kaksi rinnakkaista menettelyä. henkilöille jäisi mahdollisuus jäädä maihin tietysti tilanteessa. Tämä tietysti toisi mukanaan valtavia kustannuksia jäsenvaltioille. Sitten viittaus ilmaiseen oikeusapuun. Tässä komission ehdotus palvelee sekä turvapaikanhakijoiden että jäsenvaltioiden etuja. Se, että näillä henkilöillä on oikeus ilmaisen oikeusapuun, lisäkäsittelyitä ja mahdollisesti vähentää sitten uudelleenkäsittelyä, mikäli tässä toimitaan heti alusta pitäen oikealla tavalla. Ja totta kai tässäkin pitää muistaa perusoikeuksien suojeleminen. Sitten olen poistanut tästä täysin yksi, yksittäisten puhuttelujen mahdollisuuden. Ranskassa menettelyä ja sovelletaan siis näitä keskusteluja ei kirjoiteta sanatarkasti, vaan ne rekisteröidään. Tällä tavoin voidaan suojella turvapaikanhakijoiden oikeuksia. Näin on käytössä jonkinlainen pysyvä sanamuoto, rekisteröity, nauhoitettu sanamuoto siitä, mitä keskustelussa on sanottu. Näin vältytään siltä, että turvapaikanhakijan sanomisia mahdollisesti tulkitaan väärin tai kirjoitetaan väärin ylös. Toivottavasti tulevissa töissä varjoisitteleiden kanssa päästään hyvään lopputulokseen. Kiitos. Thank you very much, Laura. It... Kiitos oikein paljon, Laura. Tämä on valtavan monimutkainen tehtävä. Tämä on keskustelu, niin kun siirrytään käsittelemään tarkistuksia. Käydään läpi nyt varjoesittelijät, että saadaan ensimmäinen käsitys varjoesittelijöiden kannoista. EPP-varjoesittelijä ei ole nyt juuri paikalla, joten asia D ryhmän nimissä Thank you very much, uh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on todellakin hyvin monimutkainen aihe ja kuten esittelijä mainitsi, teemme jo hyvää yhteistyötä. Minun ryhmäni on valmis tukemaan päälinjoja ja pääseikkoja tässä mietintöluonnoksessa. Meille on hyvin tärkeää se, minkä Rova Ferrara jo mainitsikin, nimittäin me haluamme menettelyihin tasapainoa ja totta kai me haluamme nopeamman menettelyn. Me haluamme siis nopeuttaa koko menettelyä. Ei ole hyväksyttävissä, että monet pakolaiset joutuvat odottamaan kuusi tai kahdeksan tai jopa yhdeksän kuukautta ensimmäistä haastattelua. Ei sellaista voi hyväksyä. Meille on myös hyvin tärkeää se, mikä jo mainittiinkin, nimittäin, että jokainen hakemus pitäisi tapauskohtaisesti yksilöllisesti tutkia sisällöllisesti. Se on hyvin tärkeää tulevaisuuden kannalta. Ja meidän vaikutelmamme on, että tarvitsemme enemmän henkilökuntaa, enemmän tukea ja tietysti myös enemmän resursseja, enemmän varoja. Me tarvitsemme enemmän rahoitustukea tätä varten. Olemme jo keskustelleet tästä eri piireissä, nimittäin siitä, miten tärkeä tämä eurooppalainen turvallisten alkuperämainen luettelo olisi, joten tästä meillä on varmasti kaikilla hyvin samansuuntainen kanta. Ja on hyvin tärkeää myös, että emme tue minkälaista rangaista, rangais, rankaisevaa luonnetta tälle. Eli ei pitäisi rangaista pakolaista tai hakijaa, vaan pitäisi yrittää tukea ja auttaa heitä. Vielä yksi seikka, joka on ehkä hieman kiistanalaisempi. Minä en itse kovin paljonkaan kannata jäsenvaltioiden päätöksiä, sillä minun vaikutelmani on, että jäsenvaltiot yrittävät käyttää helpointa tapaa palauttaa pakolaiset vain kotimaihinsa, joten meidän pitää katsoa tätä menettelyä hieman tarkemmin, mutta ymmärrän kyllä Italian ja Kreikan erikoistilanteen ja siitä syystä meidän pitää ottaa huomioon tulevissa keskusteluissa se, miten voisimme tehdä erittelyn jäsenvaltioiden välillä. Mutta kuten sanoin, yleisesti ottaen me tuemme tätä ehdotusta ja sen päälinjoja ja pääseikkoja. Haluaisin kiittää vielä kerran Rouva Ferrara tästä mietintöluonnoksesta. Kiitos. Kiitos. Kreikan Libe Valtuuskunta näki 6-9 kuukauden odotusaikaa Kreikassa viime viikolla. Tilanne on varmasti muualla samantyyppinen. Ekaaren nimissä edustaja halla olkaa hyvä. Yes, thank you, chair. Niin, kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyesti ryhmäni nimissä. Kiittäisin edustaja Ferrara hänen tekemästään työstä. Ymmärrätte varmasti, että kantamme eroivat monissa kohdin – Ryhmämme puoltaa turvapaikkapolitiikan harmonisointia, mutta tämän harmonisoinnin keskeisin seikka mielestämme olisi se, että vähennetään laitonta maahantuloa ja toisiasta liikkumista jäsenvaltioissa. Pitäisi saada tiukat yhteiset standardit, eikä avokätiset. Jos yhteiset standardit ovat avokätiset. Kannustamme vain maahanmuuttoon, jota emme toivo. On tunnustettava se, että monet, jotka lähtevät ylittämään välimerta tänään, käyttävät turvapaikkakanavaa, vaikka eivät ansaitse kansainvälistä suojelua. Liian kunnianhimoiset standardit ovat myös hyvin vaikeasti täytäntöön pantavissa jäsenvaltioissa. Tämä taas tarkoittaa sitä, että toissijainen liikkuminen aiheuttaa ongelmia edelleen. Sama koskee kaikkia mutta liikkeeseen liittyviä mietintöjä, joita käsittelemme tällä hetkellä. EKR tekee tarkistuksia, jotka heijastelevat tätä kantaamme. Tässä ei tarvitse puhua varmaan sen enempää yksityiskohdista. Kiitos paljon. Kiitos sitten ALDE-ryhmän varjoesittelijä Cecilia Wikström. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin aluksi kiittää Lauraa ja hänen tiimien erittäin vaikeasta työstä tässä aiheessa. Tämä on turvapaikkapaketin yksi teknisimmistä ja hankalimmista osista. tärkeää, että meillä on asetus, joka kattaa turvapaikkamenettelyt Euroopassa ja toivottavasti lähentää turvapaikkamenettelyjä ja käytäntöjä toisiinsa. Tämä on keskeinen elementti siinä, että saamme todella aikaan yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän. Samalla harmonisoidussa järjestelmässä on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, että tilanne on tasapainoisempi. Meidän pitäisi varmistaa se, että menettelyt ovat nopeita, mutta samalla pitää, pitää mielessä myös oikeusvarmuus. Ja on taattava, että näin myös käy. On muistettava, että kun varmistamme nopean ja toimivan järjestelmän, emme voi vain lyhentää aikamääriä, vaan meidän täytyy tässäkin muistaa oikeusvarmuus. Kun varmistetaan hakijan oikeus hyvään tietoon ja oikeusapuun jo varhaisessa vaiheessa, me voimme vähentää sellaisten tapausten määrää, jotka joutuvat uudelleen käsiteltäviksi. Tämä vie aikaa ja on kallista. Eli tämä pitää pitää mielessä, kun järjestelmää suunnitellaan. Puhun varsin lyhyesti, koska minun on katsottava esittelijän ehdotuksia tarkemmin ja kuultava myös ryhmääni, mutta on muutamia asioita, joita haluaisin tuoda esille. Olen yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että käsiteltäväksi ottamismenettely pitäisi olla vapaa ehtoinen voi nähdä, miksi pakotettaisiin jäsenvaltiot näihin monimutkaisiin menettelyihin, jos jäsenvaltiot itse ajattelevat, että nämä johtavat turhan raskaisiin ja pitkiin menettelyihin. Ja toiseksi suhtaudun erittäin skeptisesti komission ehdotuksessa tähän äh, selkeään vetämisen kysymykseen. 39 artiklan kohtaan liittyy erittäin laajoja olosuhteita, jossa hakijan hakemus vedettäisiin selkeästi pois. Ja tämä saattaisi johtua pelkästään siitä, että hän on muuttanut paikasta toiseen tai ei ole muistanut käydä yksittäisessä haastattelussa. Me kaikkihan sorrumme tällaisiin pieniin virheisiin koska tahansa me olemme ihmisiä. Tämä sama pätee turvapaikanhakijoihin. Jos hakemus on vedetty pois tai viranomaiset pitää sitä pois vedettynä, silloin hakija ei voi enää jättää uutta hakemusta, vaan kaikkia uusia hakemuksia pidetään seurannaishakemuksina, joissa voidaan viitata vain uusiin olosuhteisiin, joista ei ole mainintaa alkuperäisessä hakemuksessa joitakin poikkeuksia ja suojalausekkeita komission ehdotuksessa on, mutta tähän todennäköisesti tarvittaisiin kalliita vetomusmenettelyjä tuomioistuimissa. 34 artiklassa viitataan myös karkottamismahdollisuuteen, jos tällainen uusi hakemus hylätään, katsotaan, että mitään uusia elementtejä ei ole ilmaantunut sen jälkeen, kun hakemus on vedetty pois sen takia, että henkilö ei ole tullut haastatteluun. Voi käydä niin, että hakija jää kafkamaiseen tilanteeseen, jossa hän joutuu puolustautumaan tuomioistuimessa, mutta ei saa tulla paikan päälle, koska on tullut karkotetuksi toiselle puolelle maapalloa. Eli tämä on asia, joka pitäisi kyllä saada hoidettua oikein. Joissakin tapauksissa kenties on tarpeen pitää hakemuksia selkeästi pois vedettynä, mutta se tapa, laaja tapa, jolla komissio tällaisia hakemuksia soveltaa, ei ole hyväksyttävää. Tämä johtaisi pitkiin, kalliisiin oikeuskäsittelyihin, eikä meidän tulisi tällaista taakkaa tuomioistuimillemme sälyttää. Uskon, että olemme nyt laatimassa käytännönläheistä rakentavaa järjestelmää Euroopan, mutta komission tekstissä on kyllä vielä paljonkin parantamisen varaa. Ja nyt, hyvät kollegat, meillä on tähän mahdollisuus. Meillä on tässä hyvä lähtökohta, mutta voimme todella lähteä nyt parantamaan tekstiä entisestään. Haluaisin vielä kiittää Lauraa ja hänen tiimien tästä erinomaisesta työstä. Kiitos. Kiitos Cecilia. Esittelijä varmasti voi palata näihin ehdotuksiin ja muihin kommentteihin nyt kuin varjoesittelijä Albiol. Gracias. Bueno, en primer lugar agradecer el trabajo de, de la ponente. Kiitoksia. Ensiksi haluaisin kiittää Ferraraa tästä työstä. Lähtisin, tai me olemme olleet yhteydessä moniin tahoihin, jotka tekevät työtä turvapaikanhakijoiden kanssa. Tämä on meille erittäin tärkeää. Nämä järjestöt ensinnäkin ovat komission ehdotusta vastaan – se rikkoo räikeästi Geneven yleissopimusta ja GUE NGL ei hyväksy komission ehdotusta, mutta totta kai lähdemme työstämään tekstin konkreettisia kohtia. Pyrimme joltakin osin tekstiä parantamaan, esimerkiksi siinä, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan ja kansainvälistä turvapaikkaa oikeutta samoin. Esittelijän ehdotuksessa on joitakin kohtia, joissa esittelijä pitää kiinni komission ehdotuksesta. Näistä kaikista emme voi olla yhtä mieltä. Ensinnäkin se, että ei oteta käsiteltäväksi hakemusta Eli turvapaikanhakija ei pääsisi edes analysoitavaksi. Meistä tämä todella, todella rikkoo kansainvälistä oikeutta. Sitten tämä turvallisen maan käsite, sen pitäminen tässä. Emme voi hyväksyä sitä, että tässä toimitaan turvapaikan paikkapolitiikan henkeä vastaan. Tässä on kyseessä henkilöt, jotka tulevat sota-alueelta tai muilta konfliktialueilta ja tarvitsevat suojelua, ja jos toimitaan ehdotetulla tavalla. Tätä periaatetta rikotaan. Sitten eurooppalainen luettelo. Ilman, että tiedämme, kuka luettelon laatii, miten siitä päätetään, viittaan myös Turkkisopimukseen – Luettelua pitäisi pystyä demokraattisesti valvomaan. Ja se, että maa otetaan pois luettelosta, liittyy pikemminkin EUn ulkopoliittiseen toimintaan kuin siihen, mikä tilanne maassa todella on. Tässä oli poistettu turvalliset kauttakulkumaat, sekin on tärkeä asia. Oikeusavusta ja käsittelyajoista ja kansalaisjärjestöjen roolista koko hakuprosessissa. Näistä asioista olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa. Ja toivottavasti muutkin ryhmät voivat tukea meitä siinä, että tämä selkeä turvapaikkahakemuksen poisvetäminen otetaan tästä pois. Tässä halutaan kriminalisoida turvapaikkaa hakevat henkilöt. On hyvä, että tässä myös poistettiin kohta, jossa muutoksenhakuvaiheessa olisi voitu karkottaa henkilö. Me Jatkamme tekstin työstämistä ja haluamme myös, että kansalaisjärjestöt ovat tässä mukana. Ne tekevät tärkeää työtä siinä, miten puututaan siihen, että komissio haluaa rakentaa muureja Euroopan ympärille. Meidän turvapaikkapolitiikkamme pitää noudattaa kansainvälistä oikeutta. Thank you very much. And... Kiitos oikein paljon EPPn varjoesittäjä, esittelijä Lenas, olkaa hyvä. Niin, kiitos puheenjohtaja. Pahoittelut, että olin myöhässä. Olin äänestämässä toisessa valiokunnassa. Tämäkin on menettely, jota pitäisi vähän vielä viivaistaa täällä parlamentissa. Kiitos esittelijälle hänen tekemästään työstä. Ja ainoastaan tämän mietintöluonnoksen kirjoittamisesta, vaan myös siitä, että kokouksia on järjestetty jo yksityiskohtaisesti. Kävimme artiklat läpi ja kiitos myös komissiolle, joka on helpottanut työtämme. Tästä on ollut apua kaikille kollegoille ja tämä on osoittanut myös sen, miten monimutkaista tämä lainsäädäntö on. Ja että on todella tarpeen, että huolehdimme työssämme siitä, että toimimme johdonmukaisesti suhteessa muihin mietintöihin ja muuhun lainsäädäntöön, jossa on ehdotuksia tällä hetkellä. Parlamentilla on suuri vastuu tässä mielessä. Meidän pitää suhtautua todella vakavasti roolimme. Mielelläni jatkan rakentavassa hengessä yhteistyötä. Puhun aika lyhyesti. Asetuksen tavoite on varmasti sellainen, josta voimme olla samaa mieltä. Nopea, lyhyt, yksinkertainen menettely ja sama tulos riippumatta siitä, missä päin Euroopan unionia turvapaikkahakemus on tehty. Siksi pidän hyvänä sitä, että lyhennetään määräaikoja, nopeutetaan menettelyä, mutta toteutettavuus joidenkin määräaikojen osalta on tärkeä asia nyt tutkittavaksi. ja sen valtioissa maissa on nähty paljon muutoksia turvapaikanhakijoiden lukumäärässä ajan kuluessa. Joten on huolehdittava siitä, että me nyt luomme sellaisen järjestelmän, joka sopii kaikille jäsenvaltioille – sekä silloin, kun turvapaikanhakijoita tulee vähän, että silloin, kun hakijoita on paljon. Prioriteettina tulisi olla se, että huolehditaan niistä pakolaisista, jotka todella pakenevat sotaa tai sortoa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tehokas ja nopea palauttamispolitiikka on toteutettava niiden turvapaikanhakijoiden osalta, jotka eivät ansaitse kansainvälistä suojelua. On huolehdittava siitä, että asetus ei anna parempia mahdollisuuksia niille, joilla on selkeästi perusteeton hakemus, että nämä ihmiset voivat jäädä Euroopan unionin lähes loputtomiksi ajoiksi. Jos emme tee tälle asialle mitään, me menetämme lopuksi mahdollisuutemme toimia ja kansalaisten tuen. Emme voi siis enää huolehtia niistä ihmisistä, jotka todella tarvitsevat tätä tukea. Turvallisten maiden määrittelykysymykset ja menettelyiden läpikäyminen ovat tässä tärkeitä asioita. Ja lopuksi ehkä menettelytavoista ja menettelyistä, jotka koskevat yksin tulevia alaikäisiä. Meillä oli libematka Kreikkaan viime viikolla. Tapasimme monia yksin tulleita alaikäisiä, jotka ovat nyt, joilla nyt menettelyt kesken, ovat jumissa Kreikan saarella. 15-vuotias tyttö Afrikasta Turkkiin kuljettajien käsissä. Hän pakeni Turkista, koska hänet pakotettiin tekemään sellaista, mitä hän ei halunnut. Ja hän on nyt Efkosilla jumissa menettelyiden aikana. Olemme eri mieltä varmasti monista kysymyksistä, mutta Tehdään nyt ainakin yhteistyötä, että nämä takeet toimivat oikein, jotta voimme auttaa niitä ihmisiä, jotka todellakin perästi apua me tarvitsevat. Kiitos. Laura saa esittelijänä mahdollisuuden käyttää loppupuheenvuoron. Anteeksi, oliko vielä muita? Ai, ensin komissio ja sitten esittelijä. Pahoittelut. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Kyllä, hyvää huom- huomenta HUM pääosastolta. Haluaisimme ensiksi kiittää esittelijää hyvin tärkeästä työstä ja odotamme innolla lopullista mietintöä. Se on varmasti pohjana hedelmällisille keskusteluille neuvoston kanssa lainsäädäntömenettelyssä. Olemme samaa mieltä siitä, että on tarpeen todellakin saada tasapainoa aikaiseksi menettelyiden tehokkuuden välillä, jotka hyödyttäisivät sekä jäsenvaltioita että näitä kansallista suojelua tarvitsevia henkilöjä ja sitten taas toisaalta hakijan menettelyoikeuksien välille. Tässä suhteessa mietinnössä on tärkeitä seikkoja, joihin olemme tyytyväisiä, esimerkiksi se, että tämä menettely tutkinta tutkittavaksi ottamiseksi on pidetty yllä ja että on pidetty yllä myös nopeutettu tutkintamenettely. Vaikuttaa myös siltä, että esittelijä on samaa mieltä siitä, että tarvitaan lyhyitä, mutta kohtuullisia määräaikoja menettelyn loppuun saattamiseksi sekä hallinnollisessa että vetoomusvaiheessa. Me otamme myös huomioon, että tässä mietinnössä on kiinnitetty paljon huomiota hakijoiden menettelyoikeuksien parantamiseen mukaan lukien yksin matkustavien alaikäisten oikeuksien parantamiseen. Se on tärkeää, kun otetaan huomioon, että määräajat ovat lyhyitä. On tärkeää siis, että menettelyoikeudet pidetään yllä, eli näin voimme parantaa turvapaikkamenettelyn laatua ja voimme myös varmistaa sen, että jokainen hakemus käsitellään yksilöllisesti Meillä on kuitenkin tietyistä kohdista mietinnössä hieman kysymyksiä tai huolenaiheita. Ensiksikin mahdollisuus soveltaa asetusta jäsenvaltioiden lähetystöissä, se on mainittu mietinnössä. Meidän mielestämme meidän pitää olla melko varovaisia soveltamisalan laajentamisen suhteen tässä asetuksessa, kun on kyse EUn turvapaikkaoikeudesta, ja kun, siis tässä olisi kyse jäsenvaltioiden ulkopuolisista alueista. On myös tiettyjä näkökohtia, joita on mainittukin, nimittäin, että olisi harkinta valtaa koskeva sääntö tietyistä asetuksen kohdista. Komissio haluaisi muistuttaa, ja uskon, että useat varjoesittelijät ovat tätä samaa mieltä, että Nimittäin yhdenmukaistaminen on tärkeä näkökohta tässä asetuksessa. Yksi komission tärkeimmistä tavoitteista on lopettaa nämä hyvin hajanaiset menettelyt jäsenvaltioissa ja ottaa käyttöön todellinen eurooppalainen yhtenäinen menettely. Tämä harkintavaran sääntö saattaisi kyseenalaistaa tämän yhdenmukaistamistavoitteen. Ja sitten seuraavaksi turvallinen alkuperämaa ja turvallinen turvapaikkamaa. Nämä ovat tärkeitä käsitteitä komissiolle. Esittelijä ehdottaa nyt, että, että tehtäisiin näistä valinnaisia nopeuttamisperusteita sen sijaan, että ne olisivat pakollisia tutkittavaksi ottamiskriteerejä. Meitä hieman huolettaa tämä ehdotus, sillä perustelut tämän turvallisen alkuperämaan tai ensimmäisen turvapaikkamaan käsitteen takana ovat sellaiset, että tämä henkilö siis hakee turvapaikkaa, turvapaikkaa EU-ssa ja tässä olisi siis kyse siitä, että asia otettaisiin tutkittavaksi kolmannessa maassa, jossa jossa tämä henkilö voisi saada kansainvälistä suojelua. Ja meille on epäselvää, miten nopeutettua menettelyä voitaisiin käyttää tässä yhteydessä, sillä jos hakemus käsitellään jäsenvaltion toimesta EU-ssa, niin silloin kolmannen turvallisen maan tai ensimmäisen turvapaikkamaan käsite on irrelevantti, sillä tämän käsittelyn aikana henkilöä ei voida lähettää kolmanteen maahan joten mielestämme tästä kohdasta pitäisi keskustella edelleen. Haluaisimme myös kiinnittää huomiota siihen, että esittelijä on ehdottanut tietojen nopeuttamiskriteerien poistamista ennen kaikkea sellaisten hakemusten kohdalla, jotka on tehty vain palauttamisen viivästyttämiseksi, ja kyse olisi tässä myös myöhemmistä hakemuksista. Me Olemme sitä mieltä, että hakijan, voisi, hakijan pitäisi pystyä hyötymään nopeutetusta menettelystä sekä hakemus- että vetomusvaiheessa, mutta kun on todettu, että hakijalle ei voida antaa kansainvälistä suojelua, niin silloin on tärkeää myös taata, että palautus voidaan toteuttaa. Siksi komissio ehdottaa nopeuttamista tällaisessa tapauksessa on tärkeää välttää se, että palautusmenettelyitä voitaisiin viivästyttää loputtomiin perusteettomin hakemuksin sellaiselta henkilöltä, joka ei tarvitse kansainvälistä suojelua. Lopuksi haluaisin mainita tämän vetoomuksen lykkäävän vaikutuksen. Esittelijä on ehdottanut, että tietyt säännökset, jotka ovat komission ehdotuksesta tästä hakemuksen ei-automaattisesta lykkäävästä vaikutuksesta poistettaisiin. Komissio haluaisi sanoa, että hakemuksen ei-automaattinen lykkäävä vaikutus ei tarkoita sitä, että hakemuksella ei olisi lykkäävää vaikutusta välttämättä palautuspäätökseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos hallinnollisessa vaiheessa hakemus evätään, niin silloin meidän on kysyttävä tuomioistuimelta, onko henkilöllä lupa jäädä vai ei. Ja tuomioistuin sitten päättää, jos tuomioistuin päättää, että tämä että ö, olisi kyse esimerkiksi palautuskielon periaatteesta, niin silloin tuomioistuin voi antaa henkilölle oikeuden jäädä. Ja sitten lopuksi vielä näistä myöhemmistä hakemuksista. Komission mielestä järjestely, joka on komission ehdotuksesta ja joka myös vastaa nykyistä säännöstöä, on ollut, mm, sitä on vesitetty. Kun ajatellaan esimerkiksi hakemuksen ei-automaattista lykkäävää vaikutusta hallinnollisessa vaiheessa ja vetomusvaiheessa hakemus käsitellään täysimääräistä, mutta sitten kun tämä on tehty ja kun sitten tehdään useita hakemuksia vain palautuksen viivästyttämiseksi, niin silloin jäsenvaltiolla pitäisi olla välineitä puuttua tähän, jotta voidaan keskittyä to- toisiin hakijoihin, jotka todella tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Kiitos. Kiitos. Halusin vain katsoa, halusiko puheenjohtajavaltio käyttää puheenvuoron. Mä otan puheenjohtajavaltion edustaja, olkaa hyvä. everyone. Um, Hyvää huomenta kaikille. Kiitoksia esittelijä Ferraralle ja varjostelijoille ja koko live-valiokunnalle. Kuten kaikki ovat jo sanoneet, tässä asiassa on todella jouduttu paljon pohtimaan asiaa myös jäsenvaltioiden välillä. Tämä asian käsittely on ollut erittäin haastavaa, koska se todella on niin monisyinen. Maltan kaudella on keskusteltu tietyistä artikloista, esimerkiksi sitä, että voidaan vähentää toisiasta liikkumista, katsotaan niitä, joilla on erityisiä tarpeita, huoltajuutta, yksinikkuvia alaikäisiä, terveystarkastuksia ja niin edelleen. Tämä oli sisällön, johdonmukaisuuden, koordinoinnin ja muiden, muiden tähän liittyvien ehdotusten koordinoinnin kanssa. neuvoston turvapaikkatyöryhmässä käsitellään vielä tiettyjä kysymyksiä. Meidän puheenjohtajakautemme on päättymässä ja Viro jatkaa työtä. Kiitos. Kiitos oikein paljon ja sitten annan esittelijälle loppupuheenvuoron. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia erityisesti kaikille puheenvuoron käyttäneille kollegoille sekä tämän päiväisistä puheenvuoroista että tähän astisesta muusta työstä. Ja toista vielä, että tärkein haaste tässä on se, että todella saadaan aikaan tasapaino, kunnioitetaan perusoikeuksia, mutta samalla toimitaan menettelyissä tehokkaasti. Helppoa tämä ei ole. Aina tasapainoa ei synny, vaan voi käydä niin, että tehostetaan toimintaa liikaa, ja tämä tapahtuu sitten menettelytakeiden ja perusoikeuksien kunnioittamisen haitaksi. Minun päätavoitteenani on siis tämän tasapainon löytäminen ja tähän liittyvät myös tehdyt tarkistukset. Vastauksena komission kysymyksiin vain muutama sananen turvallinen kolmas maa ja ensimmäinen turvapaikka maa käsitteinä eivät meistä voi automaattisesti tarkoittaa tutkittavaksi ottamista, koska tämä jättäisi toisiaisuutta syrjään. Tiedämme, kuinka hankalaa on arvioida tilanteita tapauskohtaisesti, jos kolmas maa tai voiko kolmas maa tai kauttakulkumaa tuossa yksittäisessä tapauksessa taata perusoikeuksien toteutumisen, mutta yksittäinen tapausten käsittely on äärimmäisen tärkeää. Nopeutettua menettelyä voidaan soveltaa, jos yksittäinen jäsenvaltio on sitä mieltä, että kolmas maa voidaan ottaa turvallisten maiden luetteloon mutta tässä tutkittavaksi ottamisen velvoittaminen ei toimisi, vaan tässä vain haluttaisiin nopeuttaa menettelyitä niin, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen kärsisi. Nopeutetusta menettelystä ja siitä, että halutaan estää uudelleen maahantulo. Tässä voi tulla tilanteita, joissa tilannetta tulkitaan liian laajasti tai epätäsmällisesti. Ja tulkinnat voivat olla moninaisia. Meistä asetuksessa pitäisi selkeästi ja lainsäädäntötekstissä pitää selkeästi sanoa, mitkä ovat niitä tapauksia, joissa selkeästi käytetään tiettyjä menettelyjä, missä taas ei. Harkintavalta, joka taas näissä muissa tapauksissa voi syntyä, ei mielestämme noudata tätä periaatetta. Sitten automaattinen keskeyttäminen, siitä jo puhuin, toistan tämän vielä. Meistä se, että joudutaan odottamaan uutta tuomiota siitä, että voiko turvapaikanhakija jäädä hakea maahan vai joutuuko hän palaamaan alkuperän maahan, on meistä aika hullua sekä taloudellisesti ajateltuna. Tästä koituisi valtavat kustannukset yksittäisille jäsenvaltioille – he joutuisivat palauttamaan henkilön, mutta silti on vielä mahdollista, että henkilö voisi palata maahan, mikäli saadaan uusi tuomio. jonka kautta sitten henkilö tulisi uudelleen maahan. Tarvittaisiin toisenlainen menettely, joka kulkisi käsi kädessä uudelleen tarkastelun kanssa. Loogisesti ja taloudellisesti ja perusoikeuksien suojaamisen nimissä tämä ehdotettu tapa ei toimi ja siksi olemme jättäneet tämän tarkistuksen. Sitten asetuksen mahdollinen soveltaminen jäsenvaltioiden konsulaateissa. Konsulaatit ovat jäsenvaltioiden aluetta, emmekä näe miksi asetusta ei voitaisi myös näissä konsulaateissa soveltaa. Päinvastoin näitä pitäisi pystyä soveltamaan kaikkialla EU-ssa, myös konsulaateissa, jotka edustavat yksittäisten jäsenvaltioiden alueita. Kiitos. Thank you very much, Laura. Kiitos oikein paljon, Laura. Tämä on aivan uskomattoman monimutkainen asia. Hienoa, että varjoesittelijöinä on kokeneita edustajia. Kuten edustaja Lennart sanoi, komission kanssa on valmisteltu tätä pitkälti. Tämä on valtavan monimutkainen tehtävä. Mutta kiitos tästä ensimmäisestä keskustelusta. Aikataulusta määräaika tarkistusten jättämiselle 13. päivä kesäkuuta. Tämä on prioriteettiasia meille, se on vähemmänkin eufemismi. Ja tarkoittaa sitä, että tämä on yksi tiukimmista, hankalimmista aiheista myös. Kiitos teille ja varjoesittelijöille. Mielenkiinnolla odotan tarkistuksia. Ja nyt siirrytään eteenpäin kohtaan 11, unionin uudelleensijoittamisohjelma. Käymme keskustelun tästä aiheesta. Esittelijä on Malin Björk. Johdannoksi muistuttaisin vain, että ehdotuksessa puhutaan turvallisista ja laillisista reiteistä Euroopan unioniin. Ja tämä rakentuu olemassa olevien uudelleen sijoittamisia humanitaarisen vastaanottamisen puitteita. Toivomme, että saamme ehdotuksen, jonka kautta saadaan unionin uudelleen sijoittamispuitteet, jotta voidaan helpottaa unionin politiikkaa tällä saralla. 431 tarkistusta tähän mietintöluonnokseen. Mielelläni antaisin edustaja Björkille nyt mahdollisuuden puhua näistä tarkistuksista. Maalin. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Lähtisin liikkeelle kiittämällä varjoesittelijää Esimera, Sargentini ja Koraa, jotka ovat paikalla. Kati Piri, Louis Michel ja Helga Stevens eivät ole paikalla. Kiittäisin heitäkin. Useimmat tarkistukset tulevat näiltä kollegoilta, mutta muutkin ovat osallistuneet. Siitä kiitos. Kuukausi sitten tai puolitoista kuukautta sitten, kun esittelin tämän mietintöluonnoksen täällä valiokunnassa. Yksi keskeisimmistä seikoista oli se, että uudelleen sijoittamisen kautta halutaan antaa suojelua, lailliset, turvalliset reitit ja kestävyyttä turvapaikanhakijoille. Minulla on kaksi tavoitetta tässä työssä. Humanitaarisesta kysymyksestä on pidettävä kiinni ja lisättävä uudelleen sijoittamisponnisteluita Euroopan unionissa. Hienoa, että tarkistukset joita olen saanut tähän mietintöön, pitkälti menevät samaan suuntaan, jotta saataisiin kunnianhimoinen uudelleensanettamisohjelma EU-hun perustuen humanitaarisiin tarpeisiin. Ja lisätään myös lukuja ja täydennetään nykyistä kansainvälistä uudelleensijoittamisrakennetta. EUlla tulisi olla isompi rooli uudelleen sijoittamisessa – Pakolaisille on annettava turvallinen laillinen reitti EU-hun. Ja nyt voimme antaa selkeän viesti siitä, minkälaisesta mantereesta Euroopassa on kyse. UNHCRn keskeinen rooli on toistettu monien esityksissä. Ja se, miten tässä on kyse humanitaarisesta asiasta, jota on nyt vahvistettu näiden tarkistusten kautta. Kiittäisin kollegoita tästä. Meillä on ollut kunnianhimoisia tarkistuksia lukujen suurentamisesta. Kiitos niistä. Haluamme, että EU ottaa reilun osuuden kansainvälistä vastuusta kannettavakseen. Eri varjoesittelijät ovat pohtineet kovasti sitä, miten luodaan tiukat puitteet, jotka toimivat paikan päälle. Selkeät roolit ja asemat eri toimijoille, toimielimille ja organisaatioille, jotka käytännössä hoitavat uudelleen sijoittamisasioita. Eriviä kantoja on, kun puhutaan täytäntöönpano säädöksistä. Mutta jos ajatellaan ylipäätään tätä uudelleen sijoittamisohjelmaa, niin olen ihan varma, että pääsemme tässä sopuun. Tuki kansallisille ohjelmille on myös sisällytetty tarkistuksiin. Ja kysymykset, joissa on vielä puhuttavaa, liittyvät sisäisesti siirtymään joutuneisiin henkilöihin. Pitäisikö heidät sisällyttää vai ei. Varjoesittelyiden kesken on hyvin eriäviä kantoja. Tässä on vain pari esimerkkiä tarkistuksista, joita varjoesittelijät ja muut kollegat ovat tehneet. Kaiken kaikkiaan olen sitä mieltä, että esittelijänä minulla ja kollegoilla on tässä nyt vankka perusta. Monet tarkistukset parantavat ja vahvistavat meidän mahdollisuuksiamme parlamenttina esittää mietintöä, jossa katsotaan tulevaisuuteen, suhtaudutaan pakolaisiin myönteisesti. Sanoisin, että katsotaan myös EUta myönteisessä hengessä, ymmärtäen, että me Euroopan unionina voimme tehdä parempaa yhteistyötä. Mielelläni kuulen nyt kollegoiden varjoesittelyiden ja muiden valiokunnan kollegoiden kommentteja. Ja oikein mielelläni työstän vielä varsinaista tekstiä teidän kanssanne yhdessä. Kiitos. Kiitos oikein paljon maalin, jos voisimme luoda uskottavan politiikan tämän lopuksi, se olisi hyvä asia. Nyt varjoesittelijät, edustaja Diastemera, EPP. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös Malinille hänen tekemästään työstä ja valmiudesta vuoropuheluun. Ja siitä, että hän todella pyrkii ja saa aikaan kompromisseja sopimuksia. Omat tarkistukseni pohjautuvat myönteisiin kokemuksiin. Niitä on kymmenen ja niissä viitataan oikeastaan viiteen asiaan, josta nyt puhun. Haluan vahvistaa UNHCRn roolia ja lisäksi tässä pitää viitata UNHCRn julkaisemaan tekstin, joka koskee uudelleen siirtoja. Tämä on välttämätöntä ja tämä pitää ottaa lainsäädäntötekstissä huomioon. Toinen asia on se, että tässä puhutaan ehdollisuudesta. Jotkut tietävät, että tässä olen todella sitoutunut tähän asiaan. Neljä artiklassa puhutaan niistä tekijöistä, jotka otetaan huomioon, kun päätetään, mitkä alueet tai mitkä kolmannet maat ovat sellaisia, joista voidaan uudelleen siirtää henkilöitä. Mutta en hyväksy sitä, miten tässä viitataan näihin maihin, joista uudelleen sijoittamista tapahtuu. Kyseessähän on pelkästään inhimillinen, inhimillinen toiminta, jolla halutaan lieventää hyvin hankalia tilanteita, joissa pakolaiset elävät. Ja tämä nykyinen lähestymistapa vaarantaisi humanitaarisen suojelun periaatteen. Joten tämä ehdollisuus on asia, jota vastustan. Muissa asioissa voin olla ehkä yhtä mieltä. Kolmanneksi. Sisäisesti siirtymään joutuneet henkilöt Tässä jotkut ryhmät haluavat jättää nämä henkilöt tämän ulkopuolelle, mutta itse en näin halua tehdä. Minä en siis halua näin tehdä. Usein sisäisesti siirtymään joutuneet henkilöt omalla maallaan, omalla alueellaan, joka on aiheuttanut heidän kärsimystään ja vainoaan, niin nämä henkilöt edelleen joutuvat riippumaan tästä maasta. Viittaan Malin, Ira, Irakin, Syyrian, Nigerian, Kolumbiankin gerjan toiminnan takia maassa on viisi miljoonaa, tai oli ainakin aikaisemmin viisi miljoonaa sisäisesti siirtymään joutunutta. Sitten neljäs asia, yhteen toimivuus, toimivuus Eurodakin kanssa. Tästä olen yhtä mieltä, mutta meidän täytyy odottaa, että Euro DAC-käsittely saadaan päätökseen. Siinä ollaan pidemmällä. Ja viimeinen asia liittyy 10 000 euron, joita komissio tarjoaa uudelleen sijoitetulle henkilöille. Mali ehdottaa 6 000 euroa kansallisesti uudelleen sijoitetuille. Tässä kaikkia näihin asioihin liittyvät omat tarkistukseni. Hyvä puheenjohtaja. Ei muuta. Kiitos. Thank you, Mr. Diaz Kiitos, edustaja Diaz de Mera. Jotkut varjoesittelijät eivät ole paikalle, joten pyytäkää puheenvuoroa, niin annan kollegoille järjestyksessä puheenvuoron. Cecilia Wikström. And today I'm repeating the exercise. Ja tänään toistan saman, mitä tein samasta asiasta. Muutama viikko sitten yritän esittää varjo, Alden varjo esittelijän kannan, mitä Louis Michelin kannan. Hän kirjoitti minulle tekstin, jonka nyt luen. Ensinnäkin hän haluaisi korostaa jälleen kerran sitä, miten tärkeä tämä asia on ja komission ehdotuksen ansiosta parlamentti voi nyt yrittää luoda todellisia turvallisia reittejä niille, jotka etsivät kansainvälistä suojelua. Tämä on ollut pitkään parlamentin prioriteetti. Tarkistuksista Aldelta Louis Michel haluaisi vain sanoa kolme seikkaa. Ensinnäkin sisäisesti siirtymään joutuneiden mukaanotto asetuksen soveltamisalaan. Uudelleen sijoittaminen on menettely, joka pätee pakolaisiin, jotka UNHCR on rekisteröinyt kolmansissa maissa, joten Louis Michel äh, ehdottaa, että sisäisesti siirtymään joutuneet äh, jätettäisiin pois soveltamisalasta, mutta annettaisiin heille muita menettelyitä. Pitäisi antaa laillisia, ja, tai jos annettaisiin laillisia reittejä joihin aikaisessa vaiheessa, niin se saattaisi luoda kielteisiä vaikutuksia. Mutta voidaan, voitaisiin luoda kansainvälinen menettely, joka olisi erillinen uudelleen sijoittamisesta, joka päätisi sitten sisäisesti siirtymään joutuneisiin. Ja sitten Louis Michel haluaisi lisätä tukea jäsenva- ennen kaikkea niille jäsenvaltioille, joilla on vähemmän kokemusta ja resursseja uudelleen sijoittamiselle. Ja sitten kolmanneksi äh, Louis Michel ehdottaa, että tätä sääntöä ei, tätä, tätä komitea ja sitä sääntö koskevaa sääntöä ei ö, rajoitettaisiin, vaan se voisi antaa sekä komissiolle että neuvostolle konkreettisia suosituksia Louis Michel haluaisi myös, että uuden sijoittamista käytettäisiin strategisesti niin kuin UNHCR on määritellyt. Se kohdennettaisiin tiettyyn, tiettyihin pakolaisiin. Ja sitten tiedonvaihdosta, uudelleen sijoittamismenettelyiden tuloksista Se on tärkeää ja lisäksi pitäisi antaa tietoja uudelleen sijoitettujen henkilöiden integraatiosta. Louis Michel haluaisi kiittää Malin ja mietintöluonnoksesta ja hyvin rakentavasta ja osallistavasta lähestymistavasta tässä asiassa. Kiitos. Judith Sargentini, please. Kiitos Cecilia Judith Sargentini. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Malin Björk tästä mietinnöstä. Me arvostamme tapaa, jolla edustaja Björk pyrkii tekemään ehdotuksen, joka noudattelee pitkälti UNHCRn uudelleensijoittamisen periaatteita. Tämä on melko tehtävä, kun komission ehdotus ei koske niinkään uudelleensijoittamista vaan geopolitiikkaa ja sitä, että sallitaan palautukset. Siinä sekoitetaan kannustimet maille, joilla on kolmasille maille, joilla on suuret pakolaismäärät ja joilla on meidän suhteet. Tämä ei ole uudelleen sijoittamisohjelmaa. Sinänsä edustaja Björkin ehdotukset ovat kovin erilaiset kuin mitä komissio on esittänyt, ja tämä varmasti johtaa hyvin hankaliin kolmikantaneuvotteluihin. Arvostamme ja tuemme sitä, että pyritään muuttamaan nyt sitä, että maksimi uudelleen sijoittaminen siirryt, muutetaan minimiksi, vaan pyritään todella vakavasti uudelleen sijoittamiseen, että pysytellään lähellä UNHCR-kriteereitä, eikä sekoiteta sosio-taloudellisia kysymyksiä ja ongelmia siihen, että sekoitetaan ne haavoittuvassa asemassa olevan turvapaikanhakijan. Pitää estää se ajatus, että jos perheen yhdistäminen, yhdistämisen on oikeus, niin tämä olisi mukana laskemissa, kun lasketaan näitä uudelleen sijoittamiskiintiöitä. Eurooppalainen, joka toisi oman puolisonsa mukaan, että tämä yhdistetään jotenkin uudelleen sijoittamiseen. Minun oikeuteni perhe, perheeseen ei saa sekoittua tässä pakolaiskysymykseen että laajennetaan vielä perhemääritelmää. On tässä esillä, kun ajatellaan oikeutta uudelleen sijoittamiseen. Ja mitä vielä halusinkaan painottaa? Se, mitä vihreät aikovat tehdä, on tukea esittelijää mahdollisuuksien mukaan, jotta saadaan aito eurooppalainen uudelleen sijoittamisohjelma aikaiseksi – näin lisättäisiin niiden määrää, jotka uudelleen sijoitetaan. Ja jätetään nyt syrjään geopoliittiset ja muun tyyppiset neuvottelut, joista ei ole etua, kun ajatellaan pakolaisten tilannetta. Ymmärrämme, että tämä on hankala tehtävä, joka meillä on nyt edessämme, mutta me pyrimme kaikin keinoin edistämään tätä asiaa. Kiitos. Kiitos Judith. Edustaja Koraa lopuksi. Grazie. <clears throat> Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Björkiä hänen tekemästään työstä ja siitä, että hän on onnistunut löytämään erinomaisia kompromisseja ja ottanut meidät kaikki mukaan työhön. Omin tarkistuksemme olemme halunneet korostaa sitä, että uudelleen sijoittaminen on keskeinen väline niin, että voidaan turvata se, että suojelua tarvitsevat henkilöt pääsevät Eurooppaan. Täytyy toimia niin, että voidaan vähentää esimerkiksi kuolonuhrien määrää Välimerellä, kun ihmiset pakenevat vainoa ja sotaa ja puututaan myös ihmiskuljetukseen. Me emme saa kuitenkaan käyttää näitä välineitä vääränlaisen politiikkaan, kuten Turkin kanssa on tehty. Olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa siitä, että uudelleen sijoittamisen pitää jatkossakin olla humanitaarinen apu tai väline, eikä saa toimia väärällä tavalla kolmansien maiden kanssa. Mekin haluamme poistaa sen, miten komissio katsoa näitä tapauksia, lukumääriä, palauttamisia. Komission pitäisi delegoidun säädöksin toimia uudelleen sijoittamispäätöksessä niin, että myös parlamentti otetaan jatkuvasti huomioon. Ja kun katsotaan näitä vuosittaisia uudelleen sijoittamisohjelmia, tässä pitäisi olla tiettyjä kiintiöitä 438 tarkistuksellamme haluamme ottaa huomioon BKT, työttömyysluvut tietyssä maassa ja sen, kuinka monta kansainvälisen suojelun alaista henkilöä maassa jo on. Jäsenvaltiot voisivat kuitenkin tarjota myös enemmän paikkoja kuin mitä kiintiön mukaisesti heille on annettu, ilman että tämä haittaisi järjestelmän oikeanlaista toimintaa. Sitten perheen yhdistäminen. Tässä olemme yhtä mieltä esittelijän kanssa. Uudelleen sijoittamista perheen yhdistämiseen pitäisi käyttää vain silloin, kun muita välineitä ei voi käyttää. Meidän tarkistuksemme 153 menee tähän suuntaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikista näistä puheenvuoroista. Kaikki varmasti tahtovat kohti uskottavaa uudelleen sijoittamispolitiikkaa. Mehän näimme Kanadassa esimerkkejä siitä, että uskottava toimi, johon ei vaikuta poliittisesti. Pieni lähestymistapa ehkä, mutta kuitenkin sellainen, että keskitytään humanitaarisiin tarpeisiin. Monet tarkistukset menevät tähän suuntaan, hyvä niin. Antaisin vielä Malinille loppupuheenvuoron. Thank you. Uh, thank you. Kiitos. Kiitos kaikista kommenteista varjoesittelijöille ja heidän sijaisilleen. Mielestäni on selvää, mitä täällä edustajat Tiestemierä ja muut kollegat sanoivat, nimittäin komission ehdotus lähti melko kauas humanitaarista avusta tästä roolista ja avustavasta uuden sijoittamisarkkitehtuurista. Ja meidän roolimme parlamentissa on se, että viemme tämän takaisin oikeille raiteille. varjoistelujen keskusteluissa olemme olleet samaa mieltä, että meidän pitää vahvistaa Euroopan unionin roolia, mutta tämä pitää liittää olemassa olevaan uudelleensijoittamisarkkitehtuuriin ja sitä tukeviin politiikko, politiikoihin, sillä ne ovat humanitaarisia luonteeltaan ja no kolmikantaneuvotteluista ei tule helpot, ne eivät ole ikinä helppoja ja me tässä valiokunnassa haluamme olla kunnianhimoisia ja pitää asian enemmän oikealla raiteella kuin neuvosto. Joten uskon, että meillä me saamme aikaiseksi hyvän vahvan mietinnön yhdessä. Muutama seikka, jotka täältä, jotka mainittiin varjoesittelijöiden kommenteissa. Kuten sanoin, mielestäni meillä on kaiken kaikkiaan yhteisymmärrys siitä, että ehdollisuus ei ole hyväksyttävissä siinä muodossa, kun se, kuin se on komission ehdotuksessa esitetty. Meidän on varmistettava, että tämä on edelleen tehokas tapa tuoda turvallisesti ja laillisesti ihmisiä EU, jotka tarvitsevat kansallista suojelua. Meidän on viitattava UNHCRn sanamuotoihin tässä kontekstissa. Sitten, kuten Tiesta Mera ja Louis Michel mainitsivat, mainit, sanoinkin jo että olemme käyneet keskusteluita sisäisesti siirtymään joutuneiden kohtalosta ja varmasti tai toivottavasti pääsemme ratkaisuun, joka antaa kaikille sen vaikutelman, että heidän huolenaiheensa on odotettu huomioon tästä keskustelimme varjoesittelijöiden kokouksessa. Muiden kollegoiden huolenaiheesta lukumäärien suhteen kaikki tarkistukset menevät tässä kohtaa samaan suuntaan, nimittäin kunnianhuimoisempaan suuntaan ja kattavampaan EU-lähestymistapaan, joten kiitos siitä. En ole kommentoinut EU-AAta. Alde on tehnyt siitä moniakin tarkistuksia meidän pitää katso, katsoa, miten voimme perustaa tämän olemassa olevaan arkkitehtuuriin, EU-toimielimiin ja jäsenvaltioiden kokemuksen niin, että ettemme tee päällekkäistä työstä ja luo lisätasoja, jotka aikataulut asiaa. Mutta uskon, että tarkistukset, jotka tässä minulla on edessäni, tekevät tästä tehtävästä jopa helpon. Kiitos. Kiitos oikein paljon Mä olin hyvä, että nyt on otettu etäisyyttä komission alkuperäiseen ehdotukseen. Kiitos. Kiitos varjoesittelijöille myös 9. tai 10. heinäkuuta äänestys. Vahvistamme tuon vielä. Nyt pidämme taukoa puoli 12 asti. Silloin alkavat äänestykset. Pyydän, että otatte kortit mukaan, äänestyskortit mukaan siis kello 11.30 äänestämme. Colleagues, begin to take your seats. Kollegat, pyytäisin teitä istuttumaan. Aloitetaan äänestys. Colleagues, if everyone... Kollegat, jos kaikki ovat valmiina, voisinko vain selittää, että meillä on kaksi äänestystä. Toinen Eurodac-äänestys on monimutkainen, sen tietävät kaikki, jotka ovat osallistuneet Eurodac-työhön. Sanon tämän, en etene ihan niin nopeasti kuin yleensä, jotta voimme huolehtia siitä, että kaikki menee oikein. Ensimmäinen liittyy koordinaattoreiden suositukseen. Kaksi äänestystä, joihin molempiin liittyy muutama hankaluus. Ovatko kaikki valmiina? Onko kaikilla äänestyskortit? Jos äänestyskorttia ei ole, niin kertokaa siitä minulle nyt, kun nämä äänestykset ovat monimutkaisia ja saavat olla tiukkojakin äänestyksiä. Onko täällä sellaisia, joilta puuttuu nyt äänestyskortti? Todella tärkeää, että kaikkien äänet saadaan selville. Okay, one colleague is waiting. Yksi kollega odottaa äänestyskorttia. Onko muita? Yeah. Oh, we're waiting for a person. Odotamme yhtä henkilöä. Onko hän tulossa? One minute. Minuutin kuluttua. Okay, colleagues, don't anyone leave the room. We're just... Älkää vaan kukaan lähtekö. Odotamme vielä yhtä tai kahta äänestäjää. Sorry for the delay, colleagues. I'm just Pahoittelen viivästystä. Tarkistaisin koordinaattoreilta vielä, ovatko kaikki valmiina. Tiedän, tämä on aina valmiina, mutta kysyisin koordinaattoreilta, ovatko koordinaattorit valmiina. En halua aloittaa äänestyksiä, jos kollegoilla ei ole kaikkia paikalla. Oletteko valmiita? Ei vielä. What I'm trying to find out, for goodness. No tämän yritin nyt vain selvittää. Koordinaattorit, onko teillä kaikki jäsenet paikalla, kyllä tai ei? Tuolta kuului ei. Okei, okay, okei. Okay. Let, let's, let's pause because it's better to get... Pidetään hetken tauko. Parempi, että hoidetaan äänestykset kunnolla ja meillä on kaikki jäsenet paikalla, eli odotetaan vielä hetki. Ei tässä mene varmaan kuin muutama sekunti. Okay, those are not the members we were waiting for. Näitä jäseniä me emme odottaneet. <laughs> okay, well you gotta look at the humor in the situation. Vähän huumoriakin tähän tilanteeseen. Okay, in terms of balance, thank you oh, Tanya. Trying to get some balance in this committee. Jotain tasapainoa tänne valiokuntaan vihdoin. No nyt. Ovatko kaikki tyytyväisinä koordinaattorit, eikö? Ovatko koordinaattorit valmiina äänestämään? Katson EPPn suuntaan. Ketä katson siellä Seron? Vai kuka? Kuka koordinoi EPPssä? Thomas, you're not the coordinator. Thomas, et ole koordinaattori. Kuka siellä on koordinaattori? Sorry, a point of order. Anteeksi, työjärjestyspuheenvuoro, olkaa hyvä. Hyvä puheenjohtaja, onko nyt ihan totta, että täällä monet ihmiset odottavat muutamaa ihmistä. Kyllä äänestyksen ajankohta on nyt jo koittanut. Eihän sen meidän Me ole, jos jotkut ovat vielä kahvilla. Eh, näen, että ette ole säännöllisesti Liben kokouksissa mukana, mutta kuulimme kyllä tuon kantanne. Tarkistetaan vain, sopiiko kaikille, että voimme aloittaa. Birgitta? Selvä. Kollegat, lähdetään liikkeelle ensimmäisestä äänestyksestä. d ryhmältä tuli pyyntö ja siksi olen päättänyt, että nyt äänestetään koordinaattorin päätöksestä olla lähettämättä kirjettä oikeudellisten asioiden valiokunnalle mahdollisesta laiminlyönnistä, joka vietäisiin yhteisön tuomioistuimen. Tämä liittyy viisumiin vastavuoroisuuteen. Koordinaattoreiden enemmistön kanta oli kirjettä ei lähetetä. Pyydän, että kuuntelette tätä tarkkaan. Pyydän kuuntelemaan tarkkaan, kollegat. Pyydän hiljaisuutta. Jos, jos puollatte koneäänestyksessä, tuette koordinaattoreiden päätöstä olla lähettämättä kirje. Jos äänestätte vastaan, se tarkoittaa, että haluatte tällaisen kirjeen lähettää. Toistan tämän vielä. Jos äänestätte puolesta, tuette koordinaattoreiden päätöstä olla lähettämättä kirje. Jos äänestätte vastaan, haluatte lähettää kirjeen. Onko asia selvä? Se, hyvä, äänestetään. Äänestys alkaa. Has everyone voted? Olenko kaikki äänestäneet? EPPllä kaksi ääntä liikaa. Voisiko EPP korjata asian ennen lopputulosta. Asia on korjattu, äänestys päättyy. 21 puolesta 33 vastaan. Ei tyhjiä. So the letter will now be sent. Kirje siis nyt lähetetään. So colleagues will move straight. Kollegat, siirrytään suoraan Eurodac-äänestykseen. Esittelijä on edustaja Makovei. So colleagues, before we start the vote... Ennen kuin äänestys alkaa, kollegat, pari ilmoitusasiaa eri tarkistuksista. En puhu pitkään. Ensinnäkin Inetfeld on esittänyt suullisen tarkistuksen 235 tarkistukseen artiklan 8.2a uusi hän haluaa teknisesti sopeuttaa tarkistustaan kompromissiin seitsemän. Suullisen tarkistuksen teksti on jaettu äänestyslistan kanssa. 235 tarkistuksesta pitäisi sopia, että äänestetään Innetfeltin sopeutuksen mukaan. Sopiiko? Hyvä, kiitos. äänestyspyyntö ECR on pyytänyt kompromissi 2, 6 ja 11 283 säännön mukaan, kun muut äänestetään kättä osoittamalla. Tai jos saadaan riittävä tuke, voidaan pyytää äänestystä. Yksi viidennes valikunnan jäsenistä, eli 12 jäsentä tarvitaan tämän pyynnön tueksi. Sovitteko, että 2, 6, 11 kompromissit voidaan hoitaa äänestyksenä? Hyväksytty ja sitten Esittelijä, haluaisitteko käyttää puheenvuoron ennen äänestystä? Edustaja Makove, olkaa hyvä. Kiitoksia. Siirtykää siirtykäämme äänestämään. Halusin vain kiittää Marjoja ja kollegoita. Kiitos edustaja Makavei. Äänestetään. Tarkistus yksi. Äänestys alkaa. Koneäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kyllä. Kone niin ei toimi. Voisitteko vaihtaa paikkaa ja odotan teitä hetken. Okay, colleagues. Uh, Selvä, kollegat. Jatketaan. Kompromissi 18. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Compromise one. Kompromissi 1 sivulla 5. Äänestys alkaa. Compromise one on... Kompromissi 1 sivulla 5. Äänestys alkaa. Odotan hetken, kun tämä on monimutkainen äänestys, Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt kompromissi 7, sivulla 7. Äänestys alkaa. Kompromissi seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt tarkistus 235. Tämä on tuo suullinen tarkistus, jota Inetfeld esitti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Sivulla 12 äänestys alkaa. Annan teille aikaa löytää tämän kohdan. Äänestys alkaa. Kompromissi 2. Sivulla 12. Nimenhuuto äänestys, jota ECR on pyytänyt. ECRllä on yksi ääni liikaa. Siellä voisitteko sopeuttaa niin, että teillä olisi yksi ääni vähemmän. Se on nyt ok. Äänestys loppuu. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 200. Yhteen sopiva kompromissiin 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 201. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 202. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 205. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 206 puolesta äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 207 äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hylätty. 208. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 209. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 210. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 211. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 212 ja 22 identtiset tarkistukset äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 23 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 24 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 216. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 217. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 222. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 223. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 224 äänestys alkaa. Päättyy. hyväksytty. Tarkistus 225. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 236. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 252. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 262 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 90 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 91 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 11. Äänestys alkaa. Tämä oli nimenhuutoäänestys. Ilmeisesti, koska en sanonut, että tämä on nimenhuutoäänestys, se pitäisi aluksi sanoa. Nämä ovat säännöt, joten Aloitamme uudestaan nimenhuutoäänestys, jota ESR on pyytänyt kompromissi 11. Voimmeko äänestää uudestaan? Vaikka pitää säännöistä kiinni. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja varmasti opin tuosta nyt jotain. 239 äänestys alkaa. Päättyy pystyy. Hylätty. 241 ja 242 identtiset. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 243. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 245 äänestys alkaa. Anteeksi. 244. Tarkistus 244 äänestys alkaa. Closed. Päättyy. Hylätty. 245 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 246 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 248 äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 33. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 13. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 263. Äänestys alkaa. Tarkistus 263. Ja päättyy. Hylätty. 265. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 266. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 2, 6, 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 268. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 270. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 14. Äänestys alkaa. päättyy. Hyväksytty. 279 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 280. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 281. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 282. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 283. Äänestys alkaa. Ja päättyy Hyväksytty. 284. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 285. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 286 kuusi raukeaa, joten siirrymme 292 tarkistuksen äänestys alkaa. 292 siis. Äänestäkää rauhasta. 292, sivu 26. Pieni hetki. Tarkistus 292 on edelleen avoinna, joko kaikki ovat äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. 296. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 297. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 298. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 299. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 300. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. viisitoista. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 319 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kolme, kaksi, neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 326. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 3.30. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 336 ja 3.8 ne ovat identtisiä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 342. Äänestys alkaa. 342. Joko kaikki äänestivät tuosta? Kyllä, tarkistus 342. Otetaanpa tuo uudelleen. 342 äänestys alkaa. Jerun Lenarsin tarkistus 342 äänestys päättyy hylätty. Pyydän anteeksi. 344 seuraavaksi. Eikö? No nyt menee mielenkiintoiseksi. Seuraavaksi äänestetään 344. Pidän nyt kiinni tästä 344. En halua olla tässä Gerardin kanssa eri mieltä, mutta 344. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 343. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 341. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 346. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme neljä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolme viisi viisi as to sock. Ja päättyy. Hyväksytty. 356. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 362 as alkaa. Kolme, kuusi, kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 15. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 364. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 42. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 372 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 373 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 375. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 378. Kolme, seitsemän, kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Neljäkymmentäkahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. kahdeksankymmentä äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 51 alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 5.3. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 5.4. Alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 395. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 55. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 407 408 yhdessä ne ovat identtisiä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 412 alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 413 alkaa päätty, Hylätty. 56. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 419. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 422. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 424 alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 425. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. 426, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 429, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 435 ja 436 äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 57. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 437. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 438. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 4.40. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 4.41. 441. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 442. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 445. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty 446. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 58. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty 447. Alkaa. ja päättyy. 448, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 449, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 4.50. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 4.51. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 59. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty 60. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten johdattosan kappale, tarkistus 62, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 69, äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 70 alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 79 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 84 äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 16. Nimenhuuto äänestys, jota pyytää ECR. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 95 alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 96. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Ei täällä ole kolmea Louis Michelia tähän puuttumaan. 98 kollegat. No, tässä ei ole nyt aikaa vitsailla. 98 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 99 äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 101, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 9 Alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 107. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 108. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 6 alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 12. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 123. Alkaa. 1, 2, 3. Äänestys päättyy. Hylätty. 124. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 128. Äänestys alkaa. Ja päättyy. hyväksytty. 129 alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 17. Äänestys alkaa. Puheenjohtaja pyytää anteeksi. 130 tarkistus on vuorossa. 130. Äänestys alkaa. hyväksytty. Ja kompromissi 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 135. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 136 alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 14 alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 137. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 138. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 15. Päättyy. Hylätty. 16. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten budjettivaliokunnan tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Ah, oh, Kollegat, nyt ymmärsin, mitä tuossa äsken kävi te ajatteli, että, ajattelitte, että tarkistus 16 oli sama kuin budjettivaliokunnan tar- tarkistus 16. Selvyyden vuoksi otamme ensiksi tarkistuksen 16 ja sitten budjettivaliokunnan tarkistuksen 16. Eli otetaan ne kummatkin uusiksi. Tarkistus 16 ensiksi. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. I was very clear. Mielestäni kyllä sanoin selvästi tuossa toisessa kohdassa, että kun se on budjettivaliokunnan tarkistuksesta 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi budjettivaliokunnan tarkistus 16 sivulta 41. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Budjettivaliokunnan tarkistus 6, sivulta 42. Äänestys alkaa. Voitte kohta huokaista helpotuksesta. Äänestys päättyy. Hylätty. Hyvät kollegat, loppuäänestys Käydään nimenhuutoäänestyksenä tai kahtena eri nimenhuutoäänestyksenä. Eli nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 35 puolesta 10 vastaan, 8 tyhjää. Ja nyt äänestämme neuvottelujen avaamisen päät- avaamisesta. Äänestys nimenuuta äänestyksen äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Hyvät kollegat, kollegat, äänestys on vielä kesken. Äänestys päättyy. Olettakaa nyt vielä hetkinen, kollegat. Äänestys päättyy nyt. 36 puolesta 8 vastaan 7 tyhjää ääntä. Onnittelut esittelijälle. Kiitos kollegat kärsivällisyydestä tässä pitkässä äänestyksessä. Tässä äänestykset.